eli EUn vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2013 ja EUn toiminta tällä alalla. Ja nyt pyytäisin esittelijää edustaja Panzeria puhumaan neljän minuutin ajan. Olkaa hyvä. Grazie, Kiitoksia puhemies mietintö ihmisoikeuksia koskien täältä Euroopan parlamentin näkökulmasta käsiin on tärkeä arviointiväline, jolla arvioidaan siis Euroopan unionin politiikkoja tällä alalla. Ja tärkeä työ, tärkeää työtä on tehnyt ihmisoikeuserityisedustaja ja olemme jakaneet tämän mietinnön temaattisiin kokonaisuuksiin sen sijaan, että keskittyisimme eh, maantieteellisen jakautumiseen. Tällä tavalla annamme tiettyjä suuntaviivoja, jotka antavat toivottavasti osviittaa myöskin komissaareille heidän työssään. Hyvät kollegat, 72 vuonna Viinissä tuli esiin tällaista äh, äh, Rudolf Feuerinin esistämää, esi, edistämää liberalismin myötäistä taistelua. Tänä päivänä epäilemättä on oikeutetumpaa puhua oikeuksien puolesta taistelua, koska kyseessä oli kansalais- ja sosiaalisten oikeuksien puolesta taistelu. Ja tämä voidaan syntetisoida Anna Harenin sanoin, eli oikeus saada oikeuksia. Pitää muistaa sloganien lisäksi tämä koko lause, eli oikeus saada oikeutta tai jokaisen yksilön oikeus kuulua yh- ihmiskuntaan pitäisi voida taata itse ihmiskunnan taholta. Ja on aivan selvää, että tällä tavalla ihmisoikeudet muotoiltuna ovat velvoittavia, koko ihmiskuntaa velvoittavia. Ja sen takia joku on, kun on puhunut täällä esimerkiksi homoseksuaaleihin kohdistuvasta diskriminaatiosta, niin meidän täytyy nähdä asia kokonaisuudessaan. Näinä aikoina oikeu, oikeuksia pidetään ö, luksuksena talouskriisin kriisille alisteisina. Ja myöskin joissakin maissa ne nähdään maiden sisäistä vakautta häiritsevinä tekijöinä, ja viitan tässä naapurimaihin, mutta kysyisin, että jos oikeuksia ei toteuteta tai jos nämä oikeudet poistetaan, niin mitä me oikeastaan tässä haemme silloin, kun kun vähennetään esimerkiksi kansalaisoikeuksia, kouluttautumisoikeuksia, oikeutta terveyteen, niin silloinhan vaarantuu koko demokratian pohja, koska kyseessä ei ole pelkästään sellaiset oikeudet, joita ei voitaisi tyydyttää, koska sitten pitäisi kysyä, että mitkä ovat myöskin talouden kanssa yhteen toimivia oikeuksia. Eli oikeuksien mietintä vie meidät kulttuurisen diskurssin sydämeen, joka on kaiken kattava. Ja ei tarvitse, tai itse asiassa tämä uusi taloudellinen tilanne ja geopoliittinen tilanne on tehnyt entistä selkeämmäksi sen, kuinka tärkeitä oikeudet ovat ja kuinka perustavanlaatuisessa asemassa oikeudet ovat meidän yhteiskuntamme rakentamisessa. Ja tässä mietinnössä on selkeä viesti se, että oikeudet eivät suinkaan tallaa demokratiaa jalkoihinsa, vaan päinvastoin. Ja näin vaikeina aikoina kriteerit oikeuksien jakamiselle pitää perustua siihen, että ne on mahdollista toteuttaa, koska konkreettinen ongelma, joka meillä on, ei ole suht, oikeuksien suhteettomuus, vaan se, että oikeudet jakaantuvat epätasaisesti esimerkiksi ä, taloudellisesti tai naisten, naisiin peru, tai sukupuoleen peru, peruslain syrjinnän takia ja niin edes, edespäin. Ja sen takia on paljon tehtävää. Ja Euroopan on pidettävä tavoitteet korkealla, jotta nämä haasteet voitaisiin kohdata ja niiden voittamiseksi tehdä tehokasta työtä. Kiitoksia. I'm asking the high representative to take the floor, please. Pyydän korkea edustajaa pitämään puheenvuoron. Eh, eh, niin, haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet yhteistyötä hänen kanssaan tämän mietinnön laatimisessa. Se on aivan erinomainen ja äärimmäisen hyödyllinen mietintö. Ja tässä omassa työssäni, kun lähden työstämään ihmisoikeuksia, se on, antaa minulle oikein hyvän alkusysäyksen. Voin aivan äh, suoraan sanoa, että olen aivan samaa mieltä analyysistä ja myöskin siitä, että Euroopan unionin on pidettävä tavoitteet korkealla ja löydettävä konkreettisia tavoja, joilla se voi äh, ottaa pieniä suuria askeleita eteenpäin silloin, kun oikeuksia kyseenalaistetaan tai niitä rikotaan. Ja jatkan englanniksi ja totean, että on suuri kunnia minulle olla täällä tässä keskustelussa eh, vuosittaisesta kertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmanlaajuisesti. Ja kuten mietinnössänne aivan oikein toteatte, ihmisoikeusperuskirja on asia, jonka nojalla meidän täytyy pitää ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa toimintamme keskiössä. Ihmisoikeudet tulevat jatkossakin olemaan ulkoisen toimintamme keskiössä. Ja sanon todellakin, että se on kattava prioriteetti, ei vain yksi prioriteeteista. Sen täytyy olla kaikkien kolmansien valtioiden kanssa harjoittamimme suhteiden pohjalla. Tähän sitoudumme. Ja Euroopan parlamentti on aina edistänyt johdonmukaisesti ihmisoikeuksia päivittäisessä poliittisessa työssään konkreettisin toimin. Ensinnäkin käymällä maissa, joissa näitä oikeuksia uhataan. Teidän keskustelunne ja Saharovin palkinnon merkittävyys ovat sellaisia toimia, jotka ovat parlamentaarisen diplomatian avainelementtejä. Ja me tarvitsemme tällaisia elementtejä koko Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikassa. Ihmisoikeudet ovat vielä haaste, mutta olen samaa mieltä siitä, että olemme päässeet eteenpäin monissa tärkeissä osa-alueissa, erityisesti sen jälkeen, kun 2012 ihmisoikeuspaketti hyväksyttiin ja kun meidän ensimmäinen EU-ihmisoikeustoimintasuunnitelma hyväksyttiin vuosille 2012-2014. Euroopan unionilla on tärkeitä tavoitteita. Kaikkien kaikki Euroopan unionin toimijat ovat olleet sitoutuneita ihmisoikeustyöhön ja siitä on tullut sellainen prosessi, joka, jonka eri tahot ovat ottaneet omakseen. Ihmisoikeudet on virtaviivaistettu osaksi ulko, ulkopolitiikkaamme. Ihmisoikeusvuoropuhelu on ottanut meidät äh, mukaansa ja strategiset kumppanimme myös. Ja teidän tukenne tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa on ollut keskeisen tärkeässä asemassa. Nyt on aika mennä eteenpäin ja erityisesti meidän täytyy hahmotella yhteinen työmme äh, selkeisiin prioriteetteihin. Sen jälkeen kun ryhdyin tähän tehtävään, olen sitoutunut ihmisoikeusagendan edistämiseen uuden toimintasuunnitelman äh, puitteissa muun muassa. Ja tämä toimintasuunnitelma ei pitäisi olla vain lista toimia, vaan poliittisia prioriteetteja. Minun mielestäni yksi prioriteetti pitäisi olla demokraattisen transition tukeminen. Meidän diplomaattiset ponnistuksemme, ponnistuksenne ja teidän parlamentaarinen työ pitäisi edetä yhtä jalkaa ja toisiaan tukien. Ja tässä mielessä olen iloinen, että näin, että mietinnössänne arvostatte ponnistuksiamme, joiden myötä raportoimme tälle talolle säännöllisesti toiminnastamme myöskin puhuttu enemmän, että meidän pitäisi olla läheisemmässä yhteydessä kansalaisyhteiskunnan järjestöihin pitämällä kansalaisyhteiskunnan kanssa kuulemistilaisuuksia ennen ja jälkeen tärkeiden tapahtumien on merkittävä osa työtämme. Ja tästä onkin tullut meille systemaattista toimintaa. Viime vuonna meillä oli merkittävä kokousaiheesta ja siellä oli valtava määrä kansalaisjärjestöjä ja siellä meillä oli mahdollisuus keskustella äh, sananvapaudesta Euroopan poliittisessa, poliittisen perspektiivin puitteissa. EUn erityis, ihmisoikeuserityisedustaja Stavros Lamrinitis, joka on aikaisempi kolleganne, on merkittävässä tehtävässä. Vaikka hän istuukin tässä mielessä, vieressäni, on käytettävissä ihmisoikeuksien edistämisessä ja prioriteettityössämme ympäri maailman. Hän, hän haluaa edistää ihmisoikeuksia lukuisilla rintamoilla ja on suuri ilo minulle ilmoittaa teille nyt virallisesti, että olen päättänyt eh, pidentää hänen mandaattiaan ja neuvosto hyväksyi tämän päätöksen. Jos palaamme sitten yhteiseen työhömme, eli prioriteettien asettamiseen ihmisoikeusalalla, mainitsisin muutaman sisältökesien. Ensinnäkin totean, että olen lähestymistapani kannalla. On korkea aika, että sekä EUn sisäinen että ulkoinen toiminta tällä alalla on johdonmukaista. Jos haluamme EUn maailmanlaajuista toimijuutta edistää, niin meidän täytyy ottaa vakavasti ne ihmisoikeusvaikutukset, joita politiikallamme on rajojemme ulkopuolella, mutta myöskin meidän ulkoiset toimimme täytyy olla sellaisia, että e, jotta ne ovat YK perusoikeuskirjan kanssa yhdenmukaisia. Ihmisoikeuskysymyksissämme toimintamme täytyy olla johdonmukaista sekä rajojemme ulkopuolella ja sisäpuolella, ja liikkeiden lähdettävä sisäpuolelta. Ja sitten prioriteeteista. Kun luen mietinnön, niin tunnustan monet, monia asioita, jotka haluaisin itse priorisoida myöskin uudessa toimintasuunnitelmassa. Otanpa muutaman esimerkin. On tarve lisätä todellakin politiikan sisäistä ja ulkoista johdonmukaista, jonka, mukaisuutta, jonka mainitsinkin jo. Ja ensinnäkin haluaisin ilmaista tukemme kansalaisyhteiskunnalle, teknisen, poliittisen, sosiaalisen tukemme. Toiseksi olen sitä mieltä, että meidän pitäisi puuttua massiivisiin ihmisoikeusrikkomuksiin, joita tapahtuu eri konflikteissa ja kriiseissä ympäri maailman. Meidän täytyy lisätä kykyämme estää näitä rikkomuksia, rikkomuksia ja tehostaa kansainvälisten mekanismien mm, tehokkuutta rankaisemattomuudesta eroon pääsemiseksi. Kolmanneksi ihmisoikeustoiminta ei ole mitään abstraktia toimintaa. Meillä on EU-tasolla ihan konkreettisia välineitä, mutta meidän täytyy parantaa niiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Ja sanoisin muutaman sanan tästä. Olen ihmisoikeusdialogissa edistääkseni sitä, että ihmisoikeudet eivät olisi tällaisia eh, yksittäiskysymyksiä, vaan ihmisoikeuskysymykset pitäisi olla aina eh, osa kaikkia keskusteluja, joita käymme naapureittemme kanssa. Ja tämä on myös se ajatus, jota EUn ihmisoikeuserityisedustaja työssään edistää. Neljänneksi haluan lisätä lasten oikeuksien edistämistä, HLBTI-henkilöiden oikeuksien edistämistä ja uskonnon äh, ja mielipiteen vapauden edistämistä. Ja ihmisoikeudet täytyy kattaa se, myös EUn oman henkilökunnan ja jäsenvaltioiden diplomaatit. Ja teidän täytyy varmistaa, että teidän valtuuskuntanne, joilla on niin läheiset suhteet moniin eri maailman maihin, keskittyvät enemmän näiden arvojen edistämiseen. Tämä on hyvin tärkeää meidän ponnistustemme koordinoimissa. Ja viidenneksi, kun puhutaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisuudesta ja jakamattomuudesta, niin jatkossakin edistämme taloudellista, sosiaalista, kulttuurista ö, oikeutta. Ja tämä myöskin kehitysapukontekstissa. Euroopan unionista voi näin tulla johtotähti YK perus, ö, perusperiaatetta ö, yritysten yhteydessä yhteisövastuun alalla. No, Ja mitä tulee uskonnonvapauteen, meidän on ää, taisteltava väkivaltaa vastaan, jota harjoitetaan uskonnon nimissä, ja puututtava radikalisaation juuriin sekä omassa yhteiskunnassamme että keski, Lähi-idässä, Afganistanissa ja Pakistanissa. Ja todellakin totean, että on tehtävä työtä myöskin täällä kotimaissa. Olen vakuuttunut, että uskonnon vapauden, mielipiteen vapauden edistäminen tulee olla avainasia, kun taistellaan terrorismia vastaan. Ei voi olla turvaa eikä vakautta ilman ihmisoikeuksia. Ja mielestäni meidän täytyy muistuttaa ei pelkästään itseämme, vaan kumppaneitamme myös tästä joka ikinen päivä. Viime kuukausina olemme tuominneet mahdollisimman vahvasti ihmisoikeusrikkomukset Daeshin harjoittamat, harjoittamat ihmisoikeusrikkomukset. Ja viittaan myös ihmisoikeusrikkomuksiin Syyriassa ja Irakissa. EUn humanitaarinen politiikka keskittyy siihen, kuinka pääsisimme sellaisille alueille auttamaan, jossa on erityisesti haavoittuvaisia henkilöitä. Syyriassa pyrimme löytämään kohdennettuja vähemmistöön suuntautuvia projekteja, jotta voisimme taata kaikkien etnisten ja uskonnollisten yhteisöiden turvallisuuden ja voisimme edistää demokraattista transitiota ja erityisesti heikommassa asemassa olevien asemaa. Tuemme myöskin ruohonjuuritasolla työtä tekevien työtä ihmisoikeuksien alalla. Olen todella kiitollinen niistä monista arvokkaista suosituksista ja ehdotuksista, joita mietinnöstänne löytyy, ja lasken tukenne varaan sen suhteen, että löydämme tapoja, joilla voimme panna nämä suositukset täytäntöön ja varmasti tulevaisuudessa vielä saamme näistä asioista teiltä lisääkin ehdotuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Heidi Hautalalle. Puheaika on minuutti DV-valiokunnan puolesta. It's always an important... Uh, Kiitos puhemies. Kiitoksia. Niin, tosiaan kommentoin tätä asiaa kehitysvaliokunnan puolesta. Ja edustaja Panseri on todella ottanut kehityspolitiikan osaksi tätä mietintöä. Ja luotan täysin siihen, että korkea edustaja näkee myös kehityspolitiikan osana meidän ulkopolitiikkaamme. Olen todella ylpeä siitä, että Stavros Lambrenidis nimitettiin erityisedustajaksi ihmisoikeusasioissa ja se oli päätös, jonka teidän edeltäjänne teki ja nyt näemme, miten hyvä päätös se oli. Onnea vielä työhönne. Pantseri on tuottanut mietinnön, joka todella osoittaa, että meillä on paljon tärkeitä ihmisoikeusasioita, jotka liittyvät kehityspolitiikkaan ja luotan siihen, että te korkea edustaja komission varapuheenjohtajana pystytte tekemään hyvää yhteistyötä myös kehitysasioiden pääosaston kanssa komissiossa. Eli ihmisoikeuslähtöinen lähestymistapa kehityspolitiikkaan on meille todella luontainen lähestymistapa. Se on niin luontainen, että sitä ei edes mainita tuossa mietinnössä, mutta luotan siihen, että se sisältyy teidän toimiinne. Se nimittäin heijastelisi todella hyvin sitä, mitä parlamentti haluaa. Kiitos. Sitten puheenvuoro edustaja Tsitnanskalle. Puheaika on minuutti. Kiitos puhemies. Jos nyt eh, kysytään, mitkä ongelmat ovat eh, kaikkein tärkeimpiä eh, naisten kohdalla, niin varmasti naisiin kohdistuva väkivalta on yksi kaikkein vaikeimmista ongelmista. Haluaisin kiinnittää huomionne tähän väkivaltaan. Ja kaikkein tärkeintä mielestäni olisi, että valtiot loisivat äh, sellaisen luottamuksen ilmapiirin, että ei voi käydä niin, että väkivallan uhrit äh, törmäävät äh, vaikenemisen muuriin ja siihen, että eivät saa apua. Jäsenvaltioiden tulisi niin poliisien piirissä, syyttäjäviranomaisen kuin terveydenhoito henkilöstönkin puitteissa kouluttaa ihmisiä, jotka osaisivat kohdata näitä väkivallan uhreja. Nuorten kohdalla tietenkin valistus on äärimmäisen tärkeää. Tässä ei pelkkä lainsäädäntö ja määräykset auta. Monet meistä tulemme maista, joissa korvapuusti nähdään aivan tavallisena asiana. Meidän täytyy todella rohkaista väkivallan uhreja. Kiitos. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa, saavat poliittisten ryhmien edustajat ja pyytäisin teitä kaikkia, että pitäydytte teille annetussa puheajassa. Sitten Preda, kaksi minuuttia. Începem al felicita pe autorul raportului, colegul Panzeri. Haluaisin onnitella ensimmäiseksi tämän mietinnön laatijaa, edustaja Panzeria. Olemme pohtineet ja neuvotelleet poliittisten ryhmien välillä tätä aihetta kuukausien ajan. Ja itse sanoisin, että olen iloinen, että se teksti, josta huomenna äänestämme, aivan oikein heijastelee EPPn huolenaihoja kos, aiheita koskien ihmisoikeuksien ja demokratian suojaamista. Minä pidän tiukasti kiinni tästä yhdistelmästä, eli sekä ihmisoikeuksista että demokratiasta täytyy pitää kiinni. Ne ovat kaksi eri asiaa, mutta ne kuuluvat yhteen. Ja tästä lähtökohdasta meidän pitäisi lähteä tarkastelemaan tätä mietintöä. Minun mielestäni mietintö korostaa oikein hyvin Euroopan unionin asennetta ihmisoikeuksia ja demokratiata kohtaan. Meidän pitäisi mielestäni olla ylpeitä siitä, miten näemme nämä kaksi aihetta. Ja sanon tämän myös sen myrskyisen keskustelun jälkeen, joka käytiin aikaisemmin, jossa valitettavasti yksi kollegoistamme on sanonut, että demokratian kannalta Venäjä on paremmassa jamassa kuin EU itse. No, minun mielestäni mietintö osoittaa oikein hyvin, että miksi näin ei ole ja näin ei todellakaan ole. No, lisäisin myös, että jos Euroopan unioni edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa kaikkialla maailmassa, niin samanaikaisesti sen täytyy kunnioittaa näitä samoja oikeuksia omassa unionissaan. Kuitenkaan tämä mietintö ei käsittele ihmisoikeuksia EUn sisällä jäsenvaltioissa. Ja tämän nyt totean, koska olemme käyneet keskustelua Libe-kollegoiden kanssa jotka olivat tietenkin valiokuntansa tehtävien puitteissa huolestuneita tästä asiasta. Nimittäin EUn pitäisi sanoa muille valtioille, mitään siitä, mitä valtioiden pitäisi tehdä abortin tai samaa sukupuolta edustavien henkilöiden avioliittojen suhteen. Sen pitäisi olla jäsenvaltioiden oma asia. Kiitos. Sitten Valenciano kaksi minuuttia. Gracias, presidente. Kiitos, puhemies. Tänä iltana keskustelemme erinomaisesta mietinnöstä mietinnöstä, joka on tehty hyvin objektiivisesti ja hyvin syvää luotaavasti. Valitettavasti uutiset eivät kuitenkaan ihmisoikeusalalla ole kovinkaan hyviä. Nyt tietyt hirviöt, joiden kuvittelimme kuolleen ikiajoiksi, ovat jälleen nostamassa päätään fanatismi, fanattisuus, rasismi ja ihmisoikeudet ovat vaarassa. Tämä ei ole pelkkää sanahelinää, tämä on totta. Näin ollen tänä iltana tämän salin on rajoituksetta ilmaistava sitoumuksensa ihmisoikeuksiin sekä lakeihin, jotka niitä puolustavat demokratia, ihmisarvo, jonka ansaitsevat kaikki maailman ihmiset. Terrorismin vastainen taistelu ja talouskriisi ovat nyt johtaneet siihen, että tietyillä maailman alueilla ihmisoikeudet ovat kärsineet ja meidän on toimittava lakien puitteissa puolustettava kaikkia. Meidän on mentävä pidemmällekin kuin ää, huolehdittava kaikkien turvallisuudesta. Euroopan unionin on toimittava yhdessä. Ei voi olla niin, että yksi käsi tuomitsee ja toinen käsi allekirjoittaa yhteistyösopimuksia. Meillä ei saa olla kaksia kasvoja, niin kuin meillä välillä on No ajatellaan äh, sitä, että läksytämme muuta maailmaa. Pikemminkin meidän tulisi antaa hyvää esimerkkiä. Ja näin ollen äh, se luku, jossa puhutaan yrityksistä äh, ja niiden toiminnasta, on äärimmäisen keskeinen tekstin osa. Meidän on huolehdittava ihmisoikeuksista myös niissä maissa, joissa yrityksemme tuottavat tuotteitaan. Tämä on Euroopan unionin vastuulla. Me olemme voimakas valta voimakkaiden valtojen joukossa ja meidän on puolustettava Eh, heikompia. Ja haluan minäkin vielä eh, kiittää eh, Lamin Niilistä erinomaista työstään ja onnitella hänelle kaikkea hyvää jatkoa. Vreau să vă anunț imediat. Vreau să vă anunț că întrucât suntem deja în întârziere și mai sunt și alte subiecte la ordinea de... Kiitos. Niin, me olemme nyt jo myöhässä aikataulusta ja meillä on vielä paljon asioita esityslistalla, joten olkaa hyvät. Ja älkää esittäkö nyt tässä keskustelussa sinisiä kortteja. Sitten Demesmeeker, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Kollegat, tämä mietintö nostaa esiin koko joukon eri asioita ja onnittelenkin esittelijämme. Jotkut asiat ovat ihan myönteisiä. Euroopan unionilla on yhä useampia välineitä huolehtia ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, mutta välillä politiikka on yhdistettävä tähän välineistöön. Joissain, joillain alueilla nähdään edistystä, esimerkiksi Etelä-Amerikassa, toisilla alueilla taas ihmisoikeustilanne heikkenee. Venäjä, josta tänään on jo puhuttu pitkään ja hartaasti, on valitettavasti yksi näistä alueista. Siitä on tullut strateginen haaste. Ja haluaisin äh, tässä puhua Krimin erittäin huolestuttavasta tilanteesta. Tatarit ovat pieni, mutta ylpeä kansa. Äh, heidän äh, historiansa on hämärän peitossa, mutta heitä nykyään syrjitään Krimi on kuitenkin heidän kotimaansa ja Krimin tatarien ja etnisten venäläisten suhteet ovat aina olleet tähän asti rauhanomaiset, mutta nyt tämä suvaitsevaisuus on poissa. Ja nyt Krimin tataria ja ukrainalaisia syrjitään todella huolestuttavalla tavalla. Heidän kansalaisoikeuksiaan poljetaan, jos he eivät luovu Ukrainan passista. Ja kun ajatellaan vähemmistöjä, niin vähemmistöjä kaikkialla maailmassa täytyy suojella. Ja tässä tekstissä puhutaan aivan oikein Lähi-idän uskonnollisten yhteistyön vainosta, mutta älkäämme unohtako myöskään Krimiä. Kiitos. Kiitos sitten Besera Kiitos puhemies. Haluan onnitella Pantseria mietinnöstä, joka on todella esimerkillään. Se on ottanut huomioon paitsi kansalaisjärjestöt, myös monia niistä huolenaiheista, joita me muut olemme nostaneet esiin. Ja tässä tekstissä on erityisesti otettu myös huomioon se, että rankaisemattomuuden kulttuuri on hyvin laajalti vallalla ja ajatellaan vaikkapa naisia, lapsia sekä seksuaalivähemmistöjä ja näiden oikeuksia, niin kollega Austrovicius, joka ei pääse nyt paikalle, mm, toteaa, että meidän täytyy puolustaa ihmisoikeustaistelijoita kaikkialla maailmassa. He tulevat tänne parlamenttiin, kertovat meille asioista, palaavat sitten koteihinsa ja joutuvat vaaraan, koska ovat kertoneet tilanteestaan meille. Ja tässä erinomaisessa tekstissä puhutaan myös sellaisesta tärkeästä asiasta kuin juomavedestä, juomaveden saatavuudesta. Sehän nyt on aivan keskeinen ihmisoikeus. Myös YK on tähän viitannut teksteissään, mutta tämäkään ei toteudu. Nyt ei puhuta siitä, että 15 prosenttia maailman väestöstä, heillä ei ole puhdasta juomavettä käytettävissä. Miljoonat ihmiset kuolevat tästä syystä. Miljoonat lapset kuolevat ripuliin, joka olisi voitu Tämä kuolema voitaisiin aina välttää puhtaalla vedellä. Samoin sitten erilaiset sairaudet, kuten polio ja niin edelleen, ovat edelleen monissa maailman maissa todellisuutta. Joten meidän on puolustettava ihmisten terveyttä, myös heidän seksuaaliterveyttään. Ja minä haluan tänään tukea Jan Nilssonin kampanjaa, jota myös YK tukee. Ähm, meidän on tuettava tätä tärkeää kampanjaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Vergia, minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Joka vuosi käsittelemme tätä demokratia- ja ihmisoikeuksia käsittelevää kertomusta. Nyt esittelijä Banseri on halunnut tehdä teemoittain jaetun raportin mietinnön ja se on hiukan kuin lista kaikista asioista. Siellä on positiivisiakin asioita. EU on kuitenkin yhä heikommassa asemassa antamaan tällaisia opetuksia tai, tai mitään tuomioita ihmisoikeusasioissa. Kun ajattelemme esimerkiksi yritysten yhteiskuntavastuuta, Eurooppa, Euroopan sosiaalista tilaa, sitä miten monikansalliset yritykset toimivat, Miksi emme tuomitse sitä, miten nämä taloussuunnitelmat ovat vaikuttaneet tuhoisella tavalla Euroopan sosiaaliseen malliin? Entäpä sitten yhteistyö kolmansien maiden kanssa, erityisesti maahanmuutto- ja siirtolaisasioissa, kartumin prosessi, siinä teemme yhteistyötä Afrikan sarven diktaattorin kanssa. Edustaja Panseri, ihmisoikeuksien puolustaminen on raskasta työtä ja se asettaa hieman ongelmia myös tälle Euroopan unionille. Ja siksi emme äänestä tämän mietinnön puolesta. Äh, Lohbiller. Kiitoksia. Sitten Lohbiller, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Arvoisa korkea edustaja Rua Mogherini, äh, arvoisa ihmisoikeus, äh, edustaja Lambrinidis. Tämä mietintö erittäin kattavasti kertoo niistä ihmisoikeuskysymyksistä, joissa EU on aktiivinen. Tekstissä tehdään myös monia parannusehdotuksia ja osoitetaan ne kohdat, joissa todella tarvitaan lisätoimia. Kun keskustelemme muiden parlamenttien jäsenten kanssa, usein meidän oikeusvaltiotamme ja ihmisoikeuksiamme ihaillaan. Nykyään kuitenkin kuulemme hyvin usein myös kritiikkiä ajatellen meidän ihmisoikeuspolitiikkamme ja sen ristiriitaisuutta, kun ajatellaan vaikkapa niitä tuhansia ihmisiä, jotka rajoillamme kuolevat vuosittain, eikä heidän henkään kukaan halua pelastaa. Meidän on luotava laillisia teitä Eurooppaan. Kuitenkaan tähän mennessä jäsenvaltiot eivät ole sitoutuneet edes pakolaisten vastaanottamiseen. Talouden ja ihmisoikeuksien alallakin mietinnössä näytetään, miltä osin tilannetta tulisi parantaa. Valitettavasti enemmistö ei kuitenkaan suostu siihen, että että kauppa- ja investointisopimukset tarkastettaisiin myös ihmisoikeusulottuvuuden suhteen säännöllisesti. Kun ajatellaan Euroopan unionin ihmisoikeusrikkomuspolitiikkaa ja niitä mahdollisuuksia, joita todella olisi kääntyä EU-instituutioiden ja e EU-toimielinten puoleen, niin tässäkin meillä olisi vielä paljon tehtävää. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Korrao, minuutti arvoisa Kiitoksia puhemies. Minäkin kovin suotuisasti suhtaudun tähän kollega Panzerin mietintöön. Tämä oli vaikea työ ja laaja työ ja mietintö onkin pitkä ja käsittelee monia aihealueita ja se on hyvin, hyvin eh, kirjava, monimuotoinen. Sen sijaan, että olisi eh, luotu valtava maitten lista, joka olisi saanut aikaan poliittista eh, keskustelua ja vääntöä, niin tämä oli parempi lähestymistapa. Minun mielestäni tämä oli hyvä lähtökohta. Ja arvostan sitä, että sinä aikakautena, kun Euroopan unioni on yhä enemmän ryhtynyt ihmisoikeusasioissa aktiiviseksi neuvottelukumppaneittensa kanssa talouskriisistä huolimatta on arvostettavaa ja olisi hyvä, että ihmisoikeuksista tulisi todella sitova aihealue kaikenlaisissa neuvotteluissa, koska muuten meidän päätöslauselmamme, joita täällä äänen lausumme, eivät ole mitään sellaista, jolla olisi käytännön merkitystä. Kiitos sitten Dodge minuutti. Mr. President. This... Niin puhemies, tämä mietintö eh, valaisee monia ihmisoikeusrikkomustilanteita, muun muassa naisten ja lasten oikeuksien polkemista, naisten sukuelinten silpomista, uskonnon varjolla suoritettavaa väkivaltaa. Joskus kuitenkin olen sitä mieltä, että me ajattelemme näitä ihmisoikeusrikkomuksia hyvin kaukaisina tämän kuun 26. ja 27. päivä Pohjois-Irlannissa nostetaan oikeusjuttu Ashers-nimistä yritystä vastaan. Tämä leipomo suost- kieltäytyi leipomasta kakkua, johon olisi tullut koristelu, jolla tuetaan sama sukupuolta olevien välistä avioliittoa. Tämän tyyppiset tapahtumat ovat hyvin valitettavia ja ne rikkovat Euroopan unionin ihmisoikeussopimuksen yhdeksättä artiklaa. Britannian korkeimman oikeuden edustaja on todennut, että meidän täytyy ymmärtää niitä, joilla on vahvat uskonnolliset näkemykset. Me tarvitsemme kuitenkin ihmisoikeuksia myös tässä asiassa ja ole, on hyvä, että korkea edustaja ottaa tämän asian esiin. Äh, domnul Gzib. Kiitos. Sitten Grzib. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Tämä mietintö joka kuvailee vuosikertomusta, on äh, hyvin vaikea tehtävä, kun ajatellaan, että kaikkien tulisi olla tyytyväisiä lopputulokseen. Näin ollen haluankin kiittää esittelijää hänen ponnisteluistaan. Äh, vuosi 2013 oli hyvin äh, vaikea käännekohta. Esimerkiksi Ukrainassa, kun ajatellaan Euromaidania ja samoin sitten arabikevään jälkeiset tapahtumat Onko tällä ongelmaa tulkauksen suhteen? Please continue. Okay. Voitte jatkaa, olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin, todella tämä on ollut todella dramaattisten muutosten aikaa ylipäätään Lähi-idässä. Äh, uhrien määrä on suuri. Ajatellaan ISISiä, ajatellaan muita sotilaallisia ryhmiä, äh, jotka äh, jättävät äh, verisen jäljen. Täällä on vaikkapa Syyriassa Malulan aluetta, jossa on tuhottu kirkkoja ja niin edelleen. Tällaista barbariaa voidaan kuvailla monin tavoin. Samoin kristittyjen tilanne ympäri maailmaa heikkenee. Lähi-idässä Pohjois-Koreassa, Afrikassa. Arvioiden mukaan joka vuosi 100 miljoonaa kristittyä vainotaan, tuhannet menettävät henkensä. Tämä on tosiasia. Samoin tässä mietinnössä viitataan tapahtumiin tai tilanteisiin, joissa ihmisoikeuksia rikotaan Malissa, Libyassa, Sudanissa, Nigeriassa ja jotain äh, myönteistäkin on nähty vuonna 2013 äh, Euroopan demokratiarahasto perustettiin ja äh, tuolloin annettiin myös Saharov-palkinto, joka kuvasi tätä tärkeyttä. Niin. Kiitos sitten Voiden Holtsaa, kaksi minuuttia. Panzeri on tehnyt hyvin kunnianhimoisen mietinnön, joka keskittyy sisältöihin ja välttää näin monet ansat, joita tällä alalla on. Euroopan parlamentti on saanut hyvän välineen kirjallisten kysymysten kautta reagoida muuttuviin tilanteisiin. Ja pidänkin oikein hyvänä mietinnön ehdotusta siitä, että perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä, joka säännöllisesti tarkastelisi pidätettyjen ihmisoikeusaktivistien tilannetta ehm, ihmisoikeus politiikkamme on äärimmäisen tärkeää ja vastaa ulkopolitiikkamme suuntaviivoja. Me emme kuitenkaan saa poliittisen opportunismin nimissä unohtaa ihmisoikeuksia. Ei, ei ole enemmän tai vähemmän tärkeitä ihmisoikeusrikkomuksia. Ihmisoikeudet ovat ehdottomia ja jakamattomia ja näin investoimme myös tulevaisuuteemme. Vain periaatteeseen demokratiaan ja perusvapauksiin perustuva maailma on turvallinen maailma. Tällainen politiikka, siinä on löydettävää hiljaisen diplomatian ja julkisesti esitettävän kritiikin välinen tasapaino. Stavros Lambrinidis on tehnyt erinomaista työtä ihmisoikeusedustajana ja olemme tyytyväisiä, että hän voi jatkaa tässä tärkeässä tehtävässä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Basbelder minuutti. Kiitos puhemies. Pantserin mietintö hyvin selvästi kuvailee myös kristittyihin kohdistuvaa vainoa kaikkialla maailmassa. Ja esittäisinkin korkealle edustajalle neuvostolle ja komissiolle kysymyksen siitä, eh, että miten eh, tällainen uskonnon vapaus eh, lähettilässä voitaisiin ottaa mukaan tähän työhön. Ja kun puhutaan uskonnon vapaudesta mm, jo kaksi vuotta sitten asiasta tehtiin päätöksiä, mutta entäpä sitten käytännön toimet? Onko poliittista tahtoa? Tätä kysyi De Mesmakerkin puheenvuorossaan. Euroopan parlamentti tätä todella haluaa. Ja minkälaista aikataulua teiltä olisi odotettavissa? Kiitoksia puhemies. Domnu Weigel, un minut. Kiitos. Sitten Weigel minuutti. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, ihmisoikeuksien kunnioittamisen pitäisi olla ennakkoehto suhteillemme niiden maiden kanssa, joiden kanssa solmimme sopimuksia. Mutta vedämmekö mitään johtopäätöksiä niistä maista, jotka rikkovat ihmisoikeuksia ja valloittavat vieraita alueita. Islannin, anteeksi, Israelin pääministeri ihan muutama päivä sitten sanoi, että hän ei sue kahden maan ratkaisua. Taikka sitten Armenian ministeri, joka valloittaa Nagorno-Karabahia, totesi, että tärkein strateginen partneri talouden ja puolustuksen alalla on Venäjä. Ja Jumrin Venäjän sotilastukikohta on heille, heidän maalleen turvallisuustakuu. Marukko on myös kumppanimaamme ja sielläkin järjestetään kansainvälinen konferenssi Dala ja samanaikaisesti Marokko miehittää Länsi-Saharaa. Rovan Mogherini, muutammeko politiikkaamme jollakin tavalla näiden maiden suhteen? Kiitos. Sitten Terry Cabras, minuutti. It is true that in the last decade and in some areas the position of niin, ihan viime vuosisadalla naisten asema yhteiskunnassa on parantunut fantastisesti. Kuitenkin poliittiset, kulttuuriset ja taloudelliset erot naisten ja mieden, miesten välillä on, ovat olemassa jopa EUn sisäisis, sisällä. Ja nyt haluaisin siteerata John Stuart Millsin kirjoittamia sanoja 146 vuotta sitten. Hän ilmaisi naisista näin. Se etu, jota odotetaan annettavaksi, tai se, että naiset saisivat käyttää taitojaan vapaasti työelämässä ja annettaisiin heille mahdollisuus samanlaisiin työntekoon ja oikeuksiin, mitä kaikilla ihmisillä on, tarkoittaisi sitä, että se se kaksinkertaistaisi henkiset voimavarat, joita yhteiskunnalla olisi käytettävissään. 146 vuotta sitten jo tällaiset asiat sanottiin ääneen. Un minut. Kiitoksia sitten Carver minuutti. Kiitoksia. Münchenissä EPO nykyisen johtajansa Benoit Batistelin johdolla tuomitsee kauppaedustajat jos rohkenee puuttua ihmisoikeusrikkomuksiin, ja siellä on keksitty ties minkälaisia tekaistuja syytteitä, ja ihmisiltä on evätty työpaikkoja. Tällaisia rikkomuksia EPOssa on siis tapahtunut. EPO kuitenkin vetosi omaan immuniteettiinsa ja totesi, että sitä ei voida syyttää tällaisista tapauksista. Tämä on järkyttävää, sillä EPO tässä rikkoo kaikkia sääntöjä ja me olemme tässä talossa antamassa patenttiasioissa tälle EPOlle nyt sitten toimivaltaa. Miten EPO voi oikein toimia, jos se ei kunnioita ihmisoikeuksia? Ja miten me voimme sallia tällaiset ihmisoikeusrikkomukset omassa virastossamme? Kiitos. Kiitos. Sitten Shoprad, minuutti. Monsieur le Président. Puhemies, hyvät kollegat. Tämä Panzerin mietintö on hyvä esimerkki siitä, että ihmisoikeuksista on tullut osa EUn ulkopolitiikkaa. Me vaadimme, että maat hylkäävät oman diplomatiansa, omat perinteensä ja lähtevät nyt sitten ja hylkäävät myös omat intressinsä, joita ne haluaisivat tavoitella kahdenvälisesti maiden kanssa. EU halutaan, haluaa lisää toimivaltaa kansainvälisellä näyttämöllä. Se, sillä on vain yksi kunnianhimon kohde. Se on se, että halutaan viedä omia omaa kulttuuria, omaa kuolemankulttuuria, aborttia sun muuta kaikkialle maailmaan. Ja ei kunnioiteta enää luonnollisen perheen käsitettä ja myös muun mm. muassa HLBTI-ihmisten oikeudet esiintyvät tässä mietinnössä. Nämä ovat äärivasemmiston ajatuksia, joihin EPP on nyt sitten lähtenyt mukaan. Me Tarvitsisimme laajamittaista tuomitsemista tällaisia ihmisoikeusrikkomuksia vastaan, jota muun muassa Yhdysvallat ja Kiina tekevät jatkuvasti. Ihmisoikeuksia täytyy kunnioittaa, ei olla nyt tyhmiä ja äänestetään tätä mietintöä vastaan. Ähm. Kiitos. Sitten Tokesh, minuutti. Eh, Kiitoksia, puhemies. Kun eh, neuvosto hyväksyi eh, EUn strategiset puitteet ihmisoikeuksille ja demokratialle pyrittiin vahvistamaan sitoutumistamme kolmansiin maihin. Nyt meillä on erityisihmisoikeuslähettiläs, jotta tätä työtä voidaan tehdä entistä vahvemmin. Voidaan sanoa, että meillä on nyt parempia välineitä ihmisoikeuksien puolustamiseksi maailmalla. Kuitenkin edelleen meidän on vaikeaa puolustaa ihmisoikeuksia koska olemme jakautuneita. Ja on aika häpeällistä, että tällaisessa, tällaista tekstiä tietyt tahot täällä käyttävät omien tarkoitusperiensä ajamiseksi viitaten asioihin, jotka kuuluvat kansalliseen toimivaltaan. Tämä on väärin ja tämä kyllä heikentää uskottavuuttamme. Haluan että puhumme aidosti käynnissä olevista ihmisoikeusrikkomuksista, muun muassa kristittyjen vainoamisesta, naisten ja lasten vainoamisesta, pakolaisista, vammaisista ja muista. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Howitt. Olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Doamna Valenciano. Niin, pahoittelen Valenciano halusi ilmeisesti puhua, ei kai tämä ollut sininen kortti. Una cuestión de orden. Ei, kun työjärjestyspuheenvuoro ei mikään sininen kortti. Porque es posible... Voipa olla niin, että tulkkaus ei tässä nyt äsken mennyt aivan oikein. Tässä edellinen puhuja viittasi homoihin, lesboihin sekä biseksuaaleihin, myrkkynä. Ei näin voi tehdä. Ei, ei voi sanoa, että homoseksuaalit tai seksuaalivähemmistöt ovat myrkkyä yhteiskunnallemme. E, e, niin, tämä ehkä kuitenkin oli sitten sininen kortti, mutta mennään eteenpäin. Ja nyt sitten vuoro Hauitille puolitoista minuuttia. Uh, Kiitoksia puhemies. yritysten yhteisö vastuuta teen esille tässä mietinnössä ja viittaisin nyt sitten YK perusperiaatteisiin liike elävän oikeuksia koskien ja haluaisin kiittää erityisesti vielä edustaja Lambri- tai erityisedustaja Lambridinisin työstä. Eurooppa loi pohjan näille yleisperiaatteille ja Obama sen hyväksyi. Ja kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi nyt tehdä oma osuutensa tässä prosessissa. Jäsenvaltioiden vertaisarviointi pitäisi nyt aloittaa ja teidän itsenne pitäisi sitten tehdä kokonaisvaltainen arviointi niin kuin parlamentti on pyytänyt. Ja sitten pyytäisin eh, teitä ottamaan huomioon myös suosituksia siitä, kuinka liike-elämä voi osoittaa ihmisoikeuksien huomioon ottamista maailmanlaajuisissa hankintaketjuissa. Ja sitten kun puhutaan ihmisoikeus, olen pyytänyt korkeaa edustajaa myöskin tukemaan tämän puitteiston panoa, mutta myöskin Ban Ki-moon on samoilla linjoilla siinä mielessä, että tämä ei ole pelkästään Euroopan vaatimus, vaan maailmanlaajuinen vaatimus. Toivottavasti teette yhteistyötä myöskin DG Justicein kanssa, jotta voitaisiin edistää ihmisoikeuksien rikkomuksia äh, ehkäisevää työtä maailmanlaajuisesti. Meidän tehtävämme on auttaa kaikkia tahoja, jotka edistävät näitä asioita. Nyt. Kiitos sitten Jurek minuutti. Kiitoksia puhemies. Minusta tämä mietintö, jonka pitäisi kertoa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, sisältää tiettyjä asioita, jotka rikkovat ihmisoikeuksia. Kohdassa 165 hyökätään kokonaisten yhteiskuntien tahtoa vastaan. Tässä viittaan Slovakkien ja Kroatien ilmaisemaan tahtoon nämä kansat ovat ilmaisseet, että he haluavat suojella perheen perinteistä muotoa ja käsitettä. Ja tässä kohdassa hyökätään myös sitä vastaan, että kansanäänestys järjestetään tästä asiasta. Voimmeko todella kritisoida sitä, että joku kansanäänestyksessä ilmaisi kantansa luonnollisesta perheestä? Mehän vaarannamme tässä ihmisten ihmisoikeudet. Heitä voidaan vainota heidän käsitystensä vuoksi, jos heitä pidetään vaikkapa homofobisina. Puolan parlamentti sanoi vuonna 2006, että jos nyt haluamme olla osa eurooppalaista judeokrististä kristillistä periaatetta, emme voi suvaita esimerkiksi homofobiaa. Kiitoksia sitten Ferrara. Kiitoksia. Esittelijä on tehnyt erinomaista työtä. Arvostan kovasti hänen tekemänsä työtä. Institutionaalinen konteksti, joka meillä tällä hetkellä on, näyttää olevan erityisen suosiollinen ja herkistynyt perusoikeuksille. Ja tämä myöskin liittyy siihen, jonka, tehtävän, joka e, komission varapuheenjohtaja on omaksunut ihmisoikeuksien edistämisessä ja perusoikeuskirjan e, periaatteiden toteuttamisessa. Euroopan unioni haluaa suojata siis ihmisoikeuksia maailmassa, kaikkialla maailmassa ja samanaikaisesti sen täytyy tavoitella näitä perusoikeuksia myöskin unionin sisällä. Ja tästä syystä henkilökohtaisesti ehdottaisin, että laadittaisiin sisäinen strategia perusoikeuksia koskien, joka olisi koherentti ihmisoikeusstrategiakehyksen kanssa ulkoasioiden suhteen. Ja Kööpenhaminan dilemma, dilemmaan viittaisin ja oikeusvaltioon. Puheenjohtaja keskeyttää. Domnul Voigt. Kiitoksia sitten Voigt. Minuutti. Ja, danke, Herr Kiitos puhemies. Paljon täällä puhutaan ihmisoikeuksien keskeisestä asemasta EUn ulkopolitiikassa, mutta kyse on muustakin kuin kolmansista maista. Kyllä meidän tulisi huolehtia myös ihmisoikeusrikkomuksista EU-jäsenvaltioissa. Ajattelen tässä esimerkiksi Puolaa ja Romaniaa. Emmekö halunneet tietää, että ihmisiä on siellä kiusattu ja kidustettu. Onko muissakin maissa vastaavaa? Voiko, miten voi olla niin, että Itävallassa tänä päivänä ihmisiä voidaan tuomita vankilaan jopa 15 vuodeksi mielipiteidensä vuoksi. Samoin Saksassa ja yli tuhat ihmistä istuu mielipiteidensä vuoksi vankilassa ja sitten heitä myös tuomitaan psykiatriseen hoitoon. Kreikassa samoin ihmisiä pidätetään, mutta heitä ei saateta oikeuden eteen. Gal, pentruun minuut. Kiitoksia. Ja Kinga Gall, yksi minuutti. Arvoisa puhemies, olen iloinen nähdessäni, että lasten oikeuksille on annettu keskeinen sija tässä mietinnössä, aivan kuten itse ehdotin. On tärkeää myös, että on erillinen kappale koskien vähemmistöjä ja olemme todenneet, että erityistilanteet vaativat erityisratkaisuja, jotta yhtäläiset oikeudet toteutuisivat. Mutta meidän täytyy keskustella vielä kaikkein vaikeimmasta ihmisoikeustilanteesta Lähi-idässä. Kristittyjen, naisten ja lasten tilanteesta siellä, joita on orjuutettu, kidutettu ja jopa tapettu heidän uskonsa takia. Ihmisoikeuksien vastainen toiminta on minkä tahansa merkittävän uskonnon opetusten vastaista. Ja ne ovat rikoksia ihmis, ihmisyyttä vastaan. Nämä ihmiset ovat marttyyreitä. Emmekä voi katsoa tämän tapahtumista ilman, että toimimme. Ja haluaisinkin pyytää korkeaa edustajaa varmistamaan, että etsitään tarvittavat työkalut näiden ilmiöiden kitkemiseksi. Uh, Sanoin tuossa jo alussa, että sinisiä kortteja ei tässä keskustelussa oteta, koska aikaa ei ole. Seuraavaksi Krista, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin onnitella kollega Pantseeria hyvin tasapainoisesta ammattimaisesta tavasta käsitellä tätä mietintöä. Kansainvälisen naisten päivän puitteissa haluaisin keskittyä puheenvuorossani naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, ajatellen selektiivistä aborttia ja lapsityötä. Nämä ovat kaikkein pahimpia ihmisoikeusrikkomuksia. Ranskalainen instituutti on julkaissut tutkimuksen, jonka mukaan selektiivinen abortti eli tyttöjä, tyttösikiöiden abortointi on laajentunut myös Länsi-Balkanille ja Keski-Aasiaan, jossa tyttöjen ja poikien välinen epätasapaino on e, jo nyt olemassa. Naisiin kohdistuva ja tyttöihin kohdistuva väkivalta saattaa näin ollen sisältää myös tämän selektiivisen abortin. Tarvitaan indikaattoreita ja tietojen keruuta tämän ilmiön torjumiseksi. Mitä sitten lapsityövoiman käyttöön tulee? tilanne on edistynyt ja meidän tehtäviimme Euroopan parlamentin jäseninä kuuluu se, että luomme sellaiset puitteet, että lapsityövoiman käytöstä maailmassa luovutaan. Kiitos. Damna Tomasic, ja annan puheenvuoron edustaja Tomasicille yksi minuutti. U većini slučajeva, u većini podržavam ovo izvješće, ali kao zastupnica iz Hrvatske Kiitoksia. Niin, minä voin tukea tätä mietintöä, mutta kroatialaisena pitää reagoida tuohon kohtaan 165, jossa esittelijä valittelee tätä Kroatian kansanäänestyksen tulosta liittyen eh, siihen, että siellä kannatettiin tasa-arvoisen avioliiton perustuslaillista kieltoa. Tämä tosiaan avioliiton käsite haluttaisiin perustuslakiin kirjoittaa ja siinä ei sinänsä ole mitään lain vastaista Tämä on nyt jonkinlainen katalysaattori, kun haluttiin vuonna 2014 laillistaa liitto samaa sukupuolta olevien ihmisten välillä myös Kroatiassa. Enemmistö kroateista oli sitä mieltä, että avioliitto on edelleen miehen ja naisen välinen asia. Tässä ei ole kyse syrjinnästä tai homofobiasta Kuten tuossa 165 nyt lukee, kyse on perinteisten arvojen kunnioittamisesta meidän yhteiskunnassamme huolimatta kaikesta muusta kehityksestä. Monsieur le Président, chers collègues, hier on nous a... Kiitoksia. Eilen äänestimme edustaja Tarabellan mietinnöstä. Hän on belgialainen sosialisti ja sitten edustaja Le Grip onnitteli häntä EPPn puolesta. Tänään äänestetään edustaja Panzerin myös sosialistin äh, mietinnön puolesta ja varmasti EPP äänestää myös tämän puolesta aivan yhtenä miehenä. Minä äänestin Tarabella mietintöä vastaan ja äänestän myös tätä Panzerin mietintöä vastaan, koska minusta tämä johtaa vaaralliseen tilanteeseen äh, siihen, että tässä noudatetaan äärivähemmistöjen näkemyksiä koko yhteisön laajuudelta. Panzerin mietintö vahvistaa, että Euroopan unioni kuluttaa omaa aikaansa luennoimalla muulle maailmalle ihmisoikeuksista ja samaan aikaan se itse polkee perustavaa olevia sääntöjä, demokratian sääntöjä. Ja tässä viittaan tähän kohtaan 165 tässä mietinnössä, jossa tuomitaan äh, kroattien tahdonilmaisu siitä, että miehen ja naisen välinen avioliitto laitetaan maan perustuslakiin. Tätä se demokratia on kohta on kymmenvuotispäivä sille, kun ranskalaiset ja hollantilaiset tuo, torjuivat Lissabonin sopimuksen. Man, un minut. Edustaja minuutti. Kiitos. Euroopan parlamentissa puhutaan ihmisoikeuksista ja muistellaan Tiibetin kansannousun 56-vuotispäivää Eilen äh, lukuisi, lukuisat Tiibetin liput koristivat äh, eurooppalaisia rakennuksia äh, ja me juhlimme nyt rauhaa ja nyt ajattelemme niitä satoja tiibetiläisiä, jotka ovat edelleen pidätettyinä ja yli sata, jotka ovat jopa menettäneet henkensä. Äh, hänen pyhytensä Dalai Lama ja Kiinan hallitus äh, ovat äh, tavanneet. Ja ainut ongelma on siis se, että tiibetiläiset haluavat puolustaa kieltään, kulttuuriaan ja omaa hengellisyyttään. Ja me teemme kaikkemme sen puolesta, että Tiibetin kansan alistaminen äh, viimeinkin päättyy. Rodriguez, ja sitten Rodriguez, yksi minuutti, 30 sekuntia. Antes de mais, gostaria de felicitar a senhora comissária sobre todo o trabalho que tem vindo a desenvolver, porque de facto... Uh... Niin, haluaisin ensinnäkin kiittää komission edustaja tästä erinomaisesta työstä. EU edistää demokratiaa ja ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia kaikkialla maailmassa. Ihmis, ihmisarvon kunnioittaminen on tärkeällä siellä myös ulkopolitiikan pitäisi olla näiden periaatteiden mukaista myös, mutta valitettavasti EUn kauppapolitiikka näyttää rohkaisevan autoritäärisiä hallintoja jotka rikkovat ihmisoikeuksia päivittäin. Me emme voi poimia vain rusinoita pullasta, kun ajattelemme ihmisoikeuksia. Jos ihmisoikeusrikkomuksia käytetään sota-aseina, jos naiset joutuvat kulkemaan helvetin läpi, niin emme voi sulkeamme sulkea vain silmiämme näissä tilanteissa. Meidän pitäisi suojella heitä silloin, kun heidän ihmisoikeuksiaan rikotaan, esimerkiksi sodassa. Meidän pitäisi painostaa voimakkaammin niitä maita, jotka säännöllisesti rikkovat naisten ja myöskin miesten perusihmisoikeuksia. Jos ihmiset haluavat tulla Eurooppaan, niin täällä on miehiä, naisia ja lapsia, jotka siis haluavat tulla Eurooppaan, niin silloin meidän täytyy tarjota heille parempaa suojaa, jotta he eivät välimerta yrittää, ylittäessään joutuisi kuole, joutuisi kuolemaan. Eli meidän täytyy todella pitäytyä näissä todellisissa eurooppalaisissa arvoissa. Ja sitten sen on yksi minuutti. Kiitos puhemies. Mitä olette mieltä toimielimestä, joka antaa suurellisia julistuksia siitä, mitä demokraattiset toimielimet tekevät, kuinka ne ovat kunnioittaneet ihmisoikeuksia, kunnioittaneet sananvapautta ja muita asioita, ja saman aikaan tämän yhteisön jäsenet rikkovat kaikkia näitä periaatteita ja tämä toimielin sulkee omat silmänsä tällaiselta toiminnalta. Tässä äh, tuomittiin Kreikan pääministerin Samarasin sanat. Hän puhui Kreikan oikeuden tekemästä päätöksestä ja tämä liittyi maan kolmanteen demokraattiseen voimaan ja on Kreikan ainoa äh, todellinen oppositiovoima tällä hetkellä ja tämä on nyt siis tuomittu. Missä ovat meidän ihmisoikeutemme? Missä on läpinäkyvyys ja sananvapaus? Minusta on hieman myöhäistä tälle parlamentille lähteä antamaan kaikenlaisia lausuntoja ihmisoikeuksista, kun se ei kerran kunnioita niitä itse. Niin, ja edustaja Mogherini voit sanoa omille ystävilleen Skopjassa ja muualla, että ratkaisee omat ongelmansa ennen kuin puuttuu muihin. Izvješće o ljudskim pravima je važan instrument za usmjeravanje vanjske politike i politike razvojne suradnje unije. Kiitoksia. Niin, tämä on erittäin tärkeä väline niin nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että meidän on otettava huomioon se, mitä tapahtuu Euroopan unionin ulkopuolella. Jäsenvaltioiden on pystyttävä tekemään myös omaa politiikkaansa, se on niille erittäin tärkeää. Ja samalla tavoin tässä edellytetään ihmisoikeuksien ohella myös mielipiteen vapautta. Ja varmistetaan se, että jokaisen, jokainen voi noudattaa omaa filosofiaansa. Elämähän kuitenkin alkaa jo paljon ennen syntymää. Näitä asioita täytyy säädellä jäsenvaltioiden tasolla. Meidän tulee ottaa tässä aivan sama lähestymistapa ja asenne kuin mitä kolmansissa maissa tehdään. Ihmisoikeudet ovat universaaleja, yleismaailmallisia, mutta kaikilla on oikeus elämään heti elämän alkamisesta lähtien. E Kiitoksia puhemies. Se politiikka, jota toteutetaan kahdella eri mittatikulla, ei ole kestävää politiikkaa. Tämä on ikään kuin isku vasten Euroopan unionin kasvoja. Euroopan unioni tai sen suhteet kolmansiin maihin on hoidettava niin, että kaikkialla – nostetaan esiin ihmisoikeudet. On koko joukko maita, joihin meillä on erityissuhteita, maita, jotka esimerkiksi vainoavat blokkaajia tai ihmisoikeusaktivisteja. Ja silti me teemme yhteistyötä näiden maiden kanssa. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja puolustaminen luonnollisesti vaatii vuoropuhelua, mutta ei se sitä me tarkoita, että aina tulee antaa periksi. Ei, tämä ei ole mahdollista Meillä ei ole varaa epäonnistua tässä. Neuvosto ja Euroopan unioni ja kaikki parlamentit ja myös meidän parlamenttimme toteavat haluavansa toteuttaa strategiaa ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi, mutta aina täytyy muistaa, miten kaikki asiat liittyvät toisiinsa ja miten yksi asia johtaa toiseen. Mä ajattelen tässä vaikkapa Etiopiaa. Siellä on moni asia mennyt pieleen myös muissa Afrikan maissa. Eli aktiivisempaa politiikkaa meidän tulisi ajaa ja meillä täytyy olla puhdas omatunto toimiemme jälkeen. Ja sitten täytyy myös lopettaa asetoimitukset, jos kerran ihmisoikeuksia halutaan suojella. Ihmisoikeuksiin kuuluvat myös naisten oikeudet. Minä lopettelen tässä ihan kohta. Paljon tässä on hyvää työtä tehty, mutta ei se kerta kaikkiaan riitä. E Euroopan unionin on äh, huolehdittava siitä, että maissa, joiden kanssa me käymme kauppaa tai neuvottelua, suunnittelu ja ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin. Olette puhuneet 30 sekuntia enemmän kuin puheaikanne oli ja olemme myöhässä, joten minun täytyy pyytää kollegoita, niin nyt, kollegoita nyt pitäytymään puheajoissa. Ja sitten edustaja Stetina puolitoista minuuttia. Edustaja Stetina. Dámy a pánové, velký ruský humanista... Hyvät naiset ja herrat, suuri venäläinen humanisti ja ihmisoikeustaistelija Sergei Kovalov nimettiin kerran Nobelin rauhan palkinnonsaajaksi ensimmäisen Tsetsenian sodan aikana, kun Venäjän armeija murhasi Tsetsenian siviilejä tuhansittain. Kovaljev totesi seuraavaa. Ihmisoikeusrikkomuksia ei voida pitää sisäisenä, maan sisäisenä asiana. Se seikka, että hänelle ei annettu Nobelin palkintoa, on osoittanut, kuinka poliitikot hallitukset, eh, poliitikojen ja hallitusten kesken kannat jakantuvat ihmisoikeusasioissa. Sergei Kovaljovin harjoittama työ, sen kaltainen työ on äärimmäisen tärkeää. On selvää, että heikompien puolustaminen ei ole enää niin yleistä kuin aikaisemmin. EUn muut intressit ovat tärkeämmällä asemalla. Ja Kovajevin sanat ovat tärkeitä edelleen. Ihmisoikeusrikkomukset eivät voi olla minkään maan sisäinen asia. Kiitoksia. Ja sitten Mian Mon, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Puhutaan maailman ihmisoikeuksista, nostetaan samanlaisiin asian merkitys Euroopan unionille. Ihmisoikeudet ovat yksi meidän kaikkein tärkeimmistä kysymyksistämme ja nyt kun monia periaatteita kansainvälisessä järjestyksessä kyseenalaistetaan, syntyy vaihtoehtoisen politiikan liikkeitä, niin ongelmia ja kriisejä kyllä riittää ihan myös naapurustossamme, niin kuin korkea edustaja tässä totesi ajatellen näitä tästä naapurustoamme ja sitten myös Kaakkois-Eurooppaa. Kun ajatellaan naapurussuhteita, niin arvot, arvot, yhteinen arvopohja, joihin luonnollisesti ihmisoikeudet kuuluvat, ovat tässä taustalla. Ja ihmisoikeusasioissa tarvitaan toki realismia, mutta emme saa unohtaa omia arvojamme. Rouva puhemies, meidän täytyy aina muistaa ihmisoikeudet, äh, kun ajatellaan rauhaa ja turvallisuutta, kehitystä äh, ja ihmisoikeuksia, niin nämä kaikkihan kulkevat käsi kädessä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Rangel, yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Hyvä korkea edustaja. Minä haluaisin puhua kahdesta hyvin tärkeästä asiasta. Ensimmäinen niistä koskee maita, jotka ovat siirtymässä demokratiaan. Minusta tässä kohtaa EUlla on ainutlaatuisen tärkeä rooli. Meidän tulee tukea maita, jotka pyrkivät kohti demokratiaa. Me voimme auttaa näitä maita tässä siirtymässä. Meillä on hyviä esimerkkejä Etelä-Euroopasta, Kreikka, Portugali, Espanja ja myös Itä-Euroopasta on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka demokratian siirtyminen voi onnistua ja se aiheuttaa sitten suurta parannusta muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamisessa. Ja sitten ihan lyhyesti vielä toinen asia. Meidän tulee puolustaa perusoikeuksia. Sen täytyy tapahtua jatkuvalla tavalla. Me tarvitsemme jatkuvaa edistystä ja kehitystä tässä asiassa. Ei pidä olla heti alussa niin vaativia, että se karkottaa yhteistyökumppanit. Yritetään sen sijaan auttaa maita eteenpäin. Komodini Kakia, képviselőasszony következik. Kiitoksia. Ja sitten Komodini Kakia, yksi minuutti. The report addresses different issues of human rights. Kiitos puhemies. Tässä puhutaan erilaisista ihmisoikeuskysymyksistä, erityisesti niistä, joissa katsotaan tarvittavan EUn toimia. Tarvittaisiin mielestäni sellaiset puitteet, jotka keskittyvät äh, konkreettisiin toimiin kolmansien maiden tukemiseksi demokratian tiellä eri prioriteettien pohjalta, mutta myös ihan mitattavien tavoitteiden pohjalta ja Euroopan unionin on oltava johdonmukainen pyrkiessään näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Niin ulko- kuin sisäpolitiikassakin ihmisoikeudet tulee aina muistaa. Esimerkiksi lehdistövapauden rajoittaminen, ilmaisuvapauden rajoittaminen on äärimmäisen ongelmallista ja johtaa epävakauten ihmisoikeuksien polkeminen ajaa myös ihmisiä pois kotimaistaan tänne EUn rajoille. Kiitoksia. Ja sitten edustaja, yksi minuutti. Persoana și umană. Kiitoksia. Yksilön ja ihmisarvo ja ihmisarvo armo ovat Euroopan unionin kaiken toiminnan pohjalla ja sen takia ihmisoikeuksien suojelu pitäisi olla kärkein, tärkein prioriteetti jokaisella jäsenvaltioilla. Terrorismi monissa muodoissaan on noussut vuonna 2013 valtaviin lukuihin 50 prosentilla edellisvuodesta ja maat, joissa terrorismia on harjoitettu, on noussut 15-20. Ja tämä on saanut aikaan jatkuvia uhkia ISISin taholta ja arabimaailman taholta ja saanut aikaan myös ihmisuhreja. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä kansalaisten turvallisuusuhista. Ihmisoikeuksien pitäisi edustaa merkittävää osaa Euroopan unionin ulkopolitiikasta ja olla keskeisessä osassa myöskin kahdenvälisissä suhteissa. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Kukan. Yksi minuutti. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puhemies. Vuosi 2013 oli haastava vuosi ja meidän vastauksemme ihmisoikeusrikkomuksiin ympäri maailmaa oli sellainen, että on syytä toistaa, että meidän täytyy tukeutua edelleen omiin arvoihimme. Meidän täytyy asettaa ihmisoikeusasiat keskiöön suhteissa kolmansien maiden kanssa ja politiikan on oltava äh, hyvin johdonmukaista ja läpinäkyvää. Tämä pätee erityisesti lähinaapureihimme ja näihin liittymistä valmisteleviin alueisiin. Siellä täytyy taata esimerkiksi vapaiden ja rehellisten vaalien järjestäminen. Nämä ovat perusvaatimuksia toimiville demokratioille, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, emmekä me voi asettaa niitä vaaran alaisiksi. Ja tämän täytyy olla osa laajentumisprosessia. Kiitos. Kiitos. Sitten Plenkovic, minuutti. Mogherini, karo Kiitoksia hyvä korkea edustaja ja esittelijä Pantseri. Minulle on ilo nähdä, että tänään keskustelemme tästä vuosittaisesta mietinnöstä koskien ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumista vuonna 2013. Olisi hyvä, jos tästä mietinnöstä todella äänestettäisiin sitten tätä raporttia, seura, raporttia koskevaa vuotta seuraavana vuonna, eli että nyt puhuttaisiin jo vuodesta 2014 sitten haluaisin vielä mainita kohdista 165 ja 162. Minusta niillä ei ole sijaa tässä mietinnössä. Tässä puhun tietysti siitä, miten tässä on puututtu tähän Kroatian äänestystulokseen, kansanäänestystulokseen. Nämä mietinnöt pitäisi laatia yhteistyön hengessä. Ja tämän keskustelun ja mietinnön laatimisen valossa totean, että tässä todella alleviivataan sitä, että ihmisoikeudet ovat meille arvo numero yksi. Ja siksi haluaisin todella kiittää edustaja Panseria tästä mietinnöstä. Ja hän puhuu tässä valtuuskunnan johtajan suulla myös. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Kloni, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Haluaisin todeta, että jos joku täällä on käyttänyt sanaa myrkyllinen äh, liittyen homoseksuaaleihin, niin Euroopan parlamentin täytyy kyllä todella ottaa etäisyyttä tällaisiin puheenvuoroihin. Pyytäisin teitä puhemies toimimaan asiassa. Kun puhutaan esimerkiksi ilmaisuvapaudesta, uskonnonvapaudesta, naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta, ja mm, sitten äh, nämä liittyvät tietenkin myös lapsityövoiman käyttöön äh, ja niin edelleen. Kuulemme raiskauksista, äh, kidutuksesta, pakkoavioliitoista hyvinkin nuorten tyttöjen kohdalla. Meidän täytyy auttaa heitä, tukea heitä niin, että he voivat saada koulutusta. Koulutuksen merkityksestä olemme kuulleet paljon, että tytöt oppivat toimimaan oman etunsa nimissä. Ja kun ajatellaan ihmisoikeuksia, niiden tulisi olla suhteidemme keskiössä, kun suhteitamme kolmansiin maihin pohdimme. Tämän täytyy olla muutakin kuin sanoja. Ilmaisunvapaus ja uskonnonvapaus, niiden täytyy toteutua käytännössä. Kiitokset ja sitten siirrymme ilman puhujalistaa käytävään keskusteluun ja haluaisin kertoa teille, että 13 puheenvuoropyyntöä on esitetty ja voin antaa vain seitsemän puheenvuoroa. Ja Chaba Shugo ensimmäisenä EPPstä. Jelentis nagyon helyesen felhivja. Kiitoksia, rouva puhemies. Mietintö aivan oikein korostaa, kuinka tärkeää on, että on mahdollisuus harjoittaa kokoontumisoikeutta ja yhdistymisoikeutta, vapautta. Ja yhdessä EUn jäsenvaltiossa rauhanomainen mielenosoitus, siis Romaniassa, kiellettiin yksinkertaisesti siksi, että vallassa oleva poliittinen järjestö ei ollut sen mielenosoituksen tavoitteiden kanssa samoilla linjoilla. Se olisi tapahtunut mm, sellaisessa kaupungissa, jossa 27 vuotta sitten oli paljon väkivaltaa, no, hyvin monimuotoinen etninen ö, väestö ja demokraattiset hallinnot eivät yleensä puutu rauhanomaisiin mielenosoituksiin. Ja Romania yleensä on sivistynyt valtio, mutta ei ole suinkaan hyvä ajatus kieltää vähemmistöjä osoittamasta mieltään. Jos Euroopan unionissa tapahtuu tällaista, niin se kyllä vesittää meidän uskottavuutemme, kun lähdemme kritisoimaan muita maita. Ja sitten SND-ryhmän puolesta Sintsurik, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, yes. Kiitos. Kiitän esittelijä Panseria todella hyvästä työstä, jota hän teki tämän todella tärkeän mietinnön kanssa. Arvostan sitä, että tässä ajetaan naisten oikeuksien kehittämistä, lapsen oikeuksien kehittämistä ja myös etnisten, uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen oikeuksien edistämistä. Nämä ihmiset ovat myös osa yhteiskuntaa ja heitä vastaan yleensä, heitä syrjitään yleensä melko voimakkaasti ja siksi he tarvitsevat vahvaa tukea hallituksilta. Euroopan unionin täytyy johtaa tässä asiassa tietä. Meidän täytyy varmistaa, että hallitukset tukevat vapauksien toteutumista ja muun muassa, muun muassa koulutusta ja sen tarjoamista näissä asioissa. Ja meidän täytyy varmistaa, että ihmisten ei täydy lähteä johonkin toiseen maahan, jotta heidän oikeutensa voisivat toteutua. Euroopan unionin pitää pystyä varmistamaan nämä oikeudet ja EUn täytyy painostaa tässä asiassa lujemmin. Zambatski, Ja sitten edustaja Zambatski. Seuraavaksi, olkaa hyvä. Председател, уважаема госпожо Могерини, уважаеми колега Панцери, уважаеми колеги. Kiitos. Kollegata... Kiitos, puhemies. Kollegamme herra Panzeri on tehnyt kovasti työtä ja hyvää työtä. Kuitenkin meillä on joitain kriittisiä huomioita poliittisessa ryhmässämme liittyen hänen työhönsä. Emme hyväksy kaikkia hänen arvioitaan liittyen pakolaisiin, turvapaikan myöntämiseen, ilmastonmuutokseen ja niin edelleen. Me katsomme, että Liettua, Kroatia ja Slovakia, niitä kritisoidaan puhtaasti sisäpoliittisista kysymyksistä. Kyllä kaikilla jäsenvaltioilla on oikeus määrätä itse omista perhekäsityksistään ja perinteistään. Muun muassa Turkki tukee Daeshia. Bilbao. Ja sitten edustaja Bilbao. Miss Bilbao, you have the floor. Thank you very much. Muchas gracias por... Kiitos oikein paljon. Kiitos. Eurooppa haluaa edelleen olla esimerkkinä ihmisoikeusalalla ja siksi sen täytyy puhua yhdellä äänellä ja toimia rohkeasti eri konflikteissa, olla heikompien puolella myös ajatellen voimakkaita valtioita kuten Israelia, Yhdysvaltoja tai Kiinaa. Kun ajatellaan ihan selkeitä kysymyksiä, kuten Palestiina tai Länsi-Sahara-kysymys, niin mielestäni olisi oikein hyvä, jos meillä olisi tällainen varhaisen varoituksen järjestelmä, jonka pohjalta katsoisimme ihan perusoikeuskirjan taustaa vasten, mitä myös eri jäsenvaltioissa tapahtuu, jos oikeuksia poljetaan. Tänään on todella terrorismin uhrien muistopäivä esimerkiksi Espanjassa vuosikymmenten ajan näitä uhreja on tullut yhä enemmän ja enemmän. Kiitoksia. Sitten Kysekonos. Kiitoksia. Niin, tämä keskustelu on hiukan paradoksaalista. Me puhumme ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumisesta koko maailmassa, emmekä näe ongelmia, joita meillä on täällä Euroopan unionissa – taloudellisen vakauden nimissä me kyseenalaistamme muun muassa demokraattiset oikeudet omissa jäsenvaltioissamme. Euroopan unioni on ottanut oikeuksia, jotka kuuluisivat kansallisille parlamenteille. Sosiaaliset oikeudet on uhrattu yhtä lailla budjettien alttarilla. Jos olisitte todella huolissanne ihmisoikeuksista, niin silloin suosittelisin, että sen sijaan, että keskustellaan kolmansien maiden tilanteesta. Ehkä kannattaisi panostaa enemmän EUn omaan tilanteeseen ja siihen, miten ihmisoikeudet toteutuvat täällä. Minkälaisessa kunnossa ovat EUn ihmisoikeudet? Tapauksia voitaisiin viedä vaikkapa ihmisoikeustuomioistuimeen. Juuri näitä säästötoimien nimissä tehtyjä asioita. Edustaja Sotis. gospa predsednica hvala za eh, besedo. Eh, Paljon kiitoksia rouva puhemies. Keskustelun aiheemme on hyvin monimutkainen kerta kaikkiaan. Mutta haluaisin kosketella nyt jotakin sellaista aihetta, jota ei ole vielä tässä keskustelussa mainittu. Tässä mietinnössä mainitaan terrorismin vastainen toiminta. Kuitenkin minusta vaikuttaa siltä, että kun taistelemme terrorismia vastaan, niin joskus käy niin, että me tallaamme samalla ihmisoikeuksia, erityisesti sellaisilla toimenpiteillä, jotka keskittyvät henkilötietojen keräämiseen. Ja se saattaa johtaa ihmisoikeusrikkomuksen toteutumiseen. Ja senpä takia en haluaisi nyt tässä allekirjoittaa minkäänlaista patriottista lakia täällä Euroopan unionissa ja haluaisin välttää tällaisen tilanteen syntymisen. Minun mielestäni Euroopan neuvoston kanssa yhteistyössä meidän pitäisi tehdä läheisempää yhteistyötä silloin, kun äh, laadimme tällä alalla pitkäaikaista strategiaa. Ja vielä viimeinen puhuja, edustaja Castrato puhemies haluaisin ilmaista kiitollisuuteni, ki, kiitollisuuteni eh, esittelijälle ja varjoesittelijöille jotka ovat tehneet työtä tämän mietinnän eteen. tämä on hyvin intensiivistä ollut tämä työtä ja haluaisin tässä nyt erityisesti ottaa esille muutaman kohdan 65 ja 66. Tässä ensimmäisessä kohdassa todetaan, että uuteen asetukseen pitäisi sisällyttää myös GSP, eli kolmansien maiden laajennettu tullietuusjärjestelmä ja myöskin Rooman periaate, vaikkakaan Armenia ja Pakistan eivät ole mukana tässä. Ja toisaalta sitten myös, jotta Euroopan unionissa saataisiin yhteinen ää, kanta Kampalan muutosten hyväksymisen suhteen, koska meidän italialainen kollegani on tehnyt yhteistyötä näiden kohtien työstämiseksi. Toivottavasti kaikki kollegat täällä parlamentissa ja myöskin korkea edustaja voisi ottaa tämän, tämän aiheen esille ponnekkaasti kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Ja sitten vielä muistuttaisin 76 kohdasta, eli Armenian tilanteesta, joka liittyy sen tulevaisuuden hahmottelemiseen. Vislátás vitään vagyunk túl. Meillä on ollut hyvin pitkä ja yksityiskohtainen keskustelu tässä. Ja keskustelun päätteeksi haluaisin vielä antaa puheenvuoron eh, Rova Mogherinille. Uh, Kiitoksia. Tämä on ollut uh, erittäin uh, vilkas, värikäs keskustelu. On kuultu koko joukko huomioita ja ehdotuksia. Ne me olemme kirjanneet huolellisesti ylös ja voin vakuuttaa teille, että tulemme nyt kun valmistelemme loppuvaiheessa ihmisoikeus- ja demokratiaa, politiikan suuntaviivoja tuleville viidelle vuodelle, niin tulemme ottamaan huomioon tämän keskustelun Annin. Ehkä nyt voisin keskittyä joihinkin kysymyksiin, joihin en viitannut äh, alkupuheenvuorossani, mutta jonka monet ovat ottaneet esiin keskustelussa naisten rooli yhteiskunnassa, äh, naisten rooli johtajina sekä naisiin kohdistuva väkivalta. Tässä on oikeastaan mitalin kaksi eri puolta. Ja pitkä keskusteluhan pelkästään tästä voitaisiin käydä, mutta Tartun nyt siihen, mitä monet sanoitte, että naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen on paitsi lainsäädännöllinen kysymys, myös kulttuurinen kysymys. Täytyy kouluttaa ja valistaa paitsi tyttöjä, erityisesti poikia perheissä ja kouluissa. Ja samoin tämä kysymys kuuluu paitsi ulkopolitiikkamme myös hyvin suuressa määrin sisäisiin politiikan aloihin. Ja 8. Äh, maaliskuuta äh, kun puhumme Afganistanin naisista, naisista, jotka ovat valinneet sellaisen tien, että yrittävät äh, päästä johtaviin tehtäviin politiikassa, poliisivoimissa, voimissa, oikeuslaitoksessa, mediassa, niin nämä naiset todella tarvitsevat tukeamme, Euroopan toimielinten tukea eh, niin, että tämä kanava säilyy avoimena ja voimme näitä naisia rohkaista heidän hyvin vaikealla valitsemallaan tiellä. Ja 9. maaliskuuta viime maanantaina siis minulla oli ilo New Yorkissa eh, vierailla tapasin eh, korkean naisasian edustajan YK puitteissa keskustelimme juuri naisten tilanteesta sekä naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja yhdessä erityisedustajan kanssa olimme läsnä eh, CIVn eh, aloituskokouksessa. Tämä liittyy siis Peking plus 20 prosessiin. Eh, haluan tässä vielä kiittää sitä erinomaista työstä, jota on tehty ja siitä sitoumuksesta, josta on puhuttu. Ensinnäkin voin luvata, että sisäinen ja ulkoinen ihmisoikeustyö koordinoidaan paremmin. Ja toiseksi, e, että pyrimme valtavirtaistamaan tämän aiheen kaikki, kaikki aloja koskevaksi, erityisesti kun teemme työtä kolmansien maiden kanssa kaikkialla maailmassa. Samoin olemme sitoutuneet tekemään yhteistyötä toimielinten välillä neuvostokomissio ja suuressa määrin Euroopan parlamentti. Ja haluan kiittää teitä kaikkia puheenvuoroistanne tässä keskustelussa. Haluan kiittää varjoesittelijöitä ja esittelijää Pantseeria erinomaisesta mietinnöstä, joka tulee olemaan pohjana tulevan tulevaisuuden työllemme näinä vaikeina aikoina työssä, jota teemme yhdessä Stavros Lambrinidisen kanssa. Kiitos. Paljon kiitoksia korkea edustaja Mogherini ja paljon niin, ja sitten vielä lopuksi Pantserille esittelijälle puheenvuoro. Paljon kiitoksia kaikille keskustelusta ja onnittelut myös mandaatin pidennyksestä Lambridinikselle. Ja erityisesti kiitokset teille, korkea edustaja, siitä, että olette ymmärtäneet, ymmärtänyt hyvin sen, mitä on välttämätöntä tehdä. Tämä keskustelu on ollut hyvin tärkeä, koska tässä kiinnitetään todellista huomiota ja ymmärretään todellisesti niitä ongelmia, mitkä ovat kesken keskeisimpiä. Haluaisin viitata nyt tässä perusoikeuskirjan johdantoon, jossa todetaan, että jos EU asettaa henkilön toimintansa keskiöön, niin silloin ei, ei puhuta mistään abstraktiosta, vaan päin vastoin. Eli puhutaan aivan yksilöstä ja hänen elämästään ja hänen, hänen ihmisarvostaan ja sen loukkaamattomuudesta. Ja tämän haluan sanoa hyvin voimallisesti. Ja ne jotka kuulit, tai itse asiassa minusta on aivan häpeällistä kuulla joitakin huomautuksia, jotta täällä on esitetty HLBTI-henkilöistä, vain sellaisista, sellaisissa Äh, yhteiskunnissa, jossa yritetään polkea minkään tahansa ryhmän oikeuksia, äh, voidaan, on, on mahdotonta ajatella, että kyseessä on äh, asiassa toimia näin. Edustaja Verjan pitäisi miettiä äänestämiskäyttäytymistään, koska jos hän ei halua äänestää, niin olisi paradoks- paradoksaalista toimia tällä tavalla tässä parlamentissa näin. Minun mielestäni tässä tehty työ on äärimmäisen tärkeää ja toivon, että Euroopan parlamentin suurin osa lähtisi sen kannalle ja äänestäisi sen puolesta. Kiitokset edustaja Pantsarille näistä loppuhuomautuksista ja ajatuksista. Ja nyt sitten päätän tästä aiheesta keskustelun. Äänestys suoritetaan huomenna. Ja nyt siirrytään seuraavaan tärkeään ja vaikeaan keskusteluun. esityslistan mukaisesti. Eli Libyan epävakaasta tilanteesta on kyse ja sen seurauksista.